So. Es kann losgehen. No niin, voimme aloittaa. Jatkamme aamulla aloitettua istuntoa. Pahoittelen viivästymistä, mutta ilman esittelijää vastuuvausmietinnät ovat vaikeita hallita. Aloitamme Euroopan sähköisen viestinnän sääntöviranomaisen yhteistyömien Berekin vastavuodella – Toivotan Laszlo Injetsin hallintojohtajan Samokarvan Bausin, joka johtaa hallintoa ja rahoituskysymyksien aluetta. Esittelijä Sarvome, Sarvomaan puolesta esittelee edustaja Makovei. Olen tämän toisen mietinnön, olemme lykänneet tätä, joten Rova Makovei saankin haluksi heti puheenvuoron. Thank you. It's a uh, discharge Kiitoksia. Kyseessä on vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2012 Berekille, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelimelle. Tämä on Petri Sarvamaan mietintö, kuten mainittua. Ja äm, neljäs äm, syyskuuta 2004 kello 12 meillä on äm, tarkistusten jättämisen takaraja. Tämän lykkäyksen syyt olivat moninaisia. Monia puutteita on ilmennyt hallintokulttuurissa, esimerkiksi talousarvion suunnittelussa, sisäisessä kontrollissa ja asioissa, joita parlamentti pyysi ottamaan huomioon. Tämän vuoksi tätä asia on siis lykätty ja nyt tällä välin eräät näistä ongelmista ovat ratkenneet ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastus, joka julkaistiin tänä kesänä, joka on sivuillamme saatavilla, toteaa, että kaikki huolet kahta lukuun ottamatta on nyt otettu huomioon. Meillä on siis vielä kaksi asiaa, kansainvälisten standardien toimeenpano ja toiselle varanhoitovuodelle siirretyt määrärahat. Minulla on jotenkin huolen liittyen eturistiriitoihin ja läpinäkyvyyteen yhteen tämän viraston julkisesta rekisteristä käy ilmi eturistiriita kysymykset ja ne ovat komission ohjelinjojen mukaisia. Nyt vastuuvapauden myöntämiseen liittyen toimet ovat olleet perustel- sanottu ja esittelijät ovat vakuuttuneita siitä, että berek on nopeasti pyrkinyt kattamaan puutteita. Tämä ähm, mietintö ehdottaa, että vuodelle 2012 berekille myönnetään vastuuvapaus ja pyydetään, että kysymyksiin liittyen pidetään ajan tasalla. Nyt vihreää valoa. Haluaako tilintarkastustuomioistuin ottaa kantaa tähän lausuntoon, mietintöön? Ei. No siinä tapauksessa annan puheenvuoron hallintojohtajalle ja hallinnon johtajalle. Jos äänsin nimeni väärin, sanokaapa miten se sitten oikein pitää ääntää. Kiitos. Thank you very much. No problem. Kiitoksia, ei mitään ongelmia. Lausuitte sen aivan hyvin. Minä olen Berekin hallintojohtaja ja aloitin työt ensimmäinen helmikuuta ja ensimmäistä kertaa olen täällä teidän edessänne puhumassa. Kiitokset teille siitä, että ja puheenjohtajalle siitä, että sain tulla keskustelemaan kanssanne Berekin, Berek-viraston tilanteesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2012. Muistatte varmaan, että Berek perustettiin vuonna 2010 ja se sai toiminnallisen rahoituksen toiminnallisen itsenäisyyden vasta 2011 ja 2012 oli vasta ensimmäinen tällainen täysimääräinen varainhoitokausi meidän virastossamme. Ja siinä sitten on voinut tietysti ensimmäisen vuotena aina aikana olla jonkinlaisia puutteita, mutta tilin tarkastajia tilitarkastukseen osallistui, osallistui myös Euroopan parlamentti ja myöskin teidän valiokuntanne jäsen, jäsenet ja saimme teiltä kommentteja ja mielestämme ne auttavat meitä keskittymään asioihin, jotka auttavat meitä toimimaan sujuvammin ja yhteisen sääntöjen mukaisesti, toimielinten määrittämien sääntöjen mukaisesti ja kohdentamaan energiaamme meidän toimintaamme. Arvoisa puheenjohtaja, meillä on monia vastauksia päätösehdotukseen, jonka hyväksyitte huhtikuussa. Ja meillä on myös vastauksia vuoden 2013 vuosikertomukseen, johon jäsen Kovaik viittasi. Tässä kertomuksessa Tämä kertomushan yleensä hyväksytään syksyllä, mutta tilintarkastustuomioistuin nopeutti hyväksymismenettelyä. Meidän tapauksessa me hyväksyi sen jo heinäkuussa, joten se on jo saatavilla teidän saatavillanne. Kuten huomaatte vastauksistamme, me olemme sitä mieltä, että BEREC-virasto on panostanut hyvin paljon kaikkien teidän huomioidenne huomioon ottamiseksi ja haluan painottaa sitä, että me sitoudumme toimimaan samalla tavalla myöskin tulevaisuudessa. Haluaisin mainita muutamia asioita, jotka päätösehdotuksessa, päätöslauselmassa ne otitte esille. Useita puutteita havaittiin ja joihinkin niistä oli helppo puuttua välittömillä toimilla. Esimerkiksi viitattiin siihen, että ei ole kynnysarvopolitiikkaa ja mm, myöskin alhaiseen mm, luotet, luotto, mm, luokitukseen ja näihin pystyttiin puuttumaan nopeasti. Me olemme tehneet uuden pankkisopimuksen jolla puututtiin tähän luottoluokitusongelmaan. Ja sitten toinen koski tietojen rajallisuutta eturistiriitatilanteissa. Esimerkiksi nyt me olemme toimittaneet yksityistä, yksityiskohtaista tietoa ja meidän johtopäätöksemme on se, että säännöt ovat, sisäiset säännöt ovat yhdenmukaisia komission suuntaviivojen kanssa ja olemme sitoutuneita noudattamaan näitä sääntöjä ja muuttamaan niitä tarvittaessa. Ja nyt välittömästi me ryhdymme toimiin niin, että kaikki muutkin sidosryhmät noudattavat niitä ja eturistiriidat voidaan välttää. Toinen asia, jota, jonka toitte esille, oli se, että rekisteröintiä ja kiinteiden varojen kirjaamista koskevaa menetelmää ei ollut, mutta nyt tällä hetkellä tämä on jo toinen kerta, kun tähän asiaan puututaan toimistossamme ja minä olen lähettänyt siitäkin jo raportin. Toinen asia, jonka toitte päätöslauselmassani esille, oli se, että hyväksymistä ja poikkeuksia, hyväksymisen ja poikkeuksia varten ei ole menettelyjä. Tällainen menettely on otettu käyttöön, se on hyväksytty ja otettu käyttöön. Voin vahvistaa, että tällainen on käytössä. Meillä on ollut jo tapaus, että olen, olen myöskin käyttänyt sitä ihan käytännössä. Haluan vielä lopuksi mainita muutamia puutteita, joita oli, jotka liittyvät matkapuhelinten käyttöön ja sitä koskeva menettely on hyväksytty ja päivitettykin jo tähän mennessä. Ja nyt se on myöskin hyväksyttyjen periaatteiden mukainen. Ja meillä on siis tällainen matkapuhelimen käytön valvontamenettely nyt käytössämme. Nämä olivat niitä asioita, joihin me pystyimme nopeasti vaikuttamaan ja jotka me pystyimme nopeasti korjaamaan. Haluan ottaa esille vielä muutaman pari asiaa, jotka olivat hieman vaikeampia. Toinen koskee budjetin toteuttamista, ja erityisesti seuraavalle varanhoitokaudelle siirty, siirtymisiä. Ja tältä osin me olemme tarkastaneet meidän tilinpäätösmenettelymme ja olemme hyväksyneet kaksi käsikirjaa. Toinen koskee tilinpäätös, tilinpäätöstä ja toinen koskee sitten rahoitusta. Nämä kaksi käsikirjaa ovat sisältävät yksityiskohtaiset menettelyt, joita täytyy noudattaa, joita kaikkien täytyy noudattaa. Ja me toivomme, että tuomioistuin hyväksyy vuonna 2013 niin, että niitä sitten noudatetaan kaikissa taloudellisissa menettelyissä vasta tulevaisuudessa ja silloin kun tehdään siirtoja toisille seuraaville varainhoitokausille. No sitten hankintakoulutus, joka järjestettiin kaikille, oli toinen asia. Siellä käsiteltiin terminologiaa, määräaikoja ja muita seikkoja ja kaikki henkilöstöjäsenet nyt tuntevat nämä asiat erittäin hyvin ja me voimme myöskin tältä osin seurata budjetin toteutumista. Otimme käyttöön myös tarkistetun menettelyn jota, jonka mainitsitte päätöslauselmassamme. Ja sitten myöskin talousarvioavustaja on nimitetty ja hän aloitti työskentelyn vuoden alusta vuoden 2013 kertomuksessa, jonka tilin tarkastustuomioistuin eh, laati, mainittiin tämä asia ja sitä pidettiin silloin käynnissä olevana toimenpiteenä, koska emme ole vielä päässeet eh, päätökseen sen suhteen, mutta me uskomme, että vuoden 2014 aikana me onnistumme myöskin eh, vastaamaan ja laatimaan kaikki nämä indikaattorit, joita tuomioistuin suositteli. No sitten vielä muutamia asioita, joita otitte esille päätöslauselmassa. Ne, ne koskevat hankintaa ja rekrytointia. On totta, näissä menettely, näitä tällaisia menettelyjä ei ole olemassa. Ja ne eivät ole johdonmukaisia, yhdenmukaisia laatustandardien mukaisesti. Olemme nimittäneet hankinta vastaavan henkilön ja myöskin laatineet tällaisen tarkastuslistan, juuri tässä käsikirjassa, jonka mainitsin aikaisemmin. Ja nyt tällä hetkellä hankintamenettelyt ovat säänneltyjä ja niitä myöskin valvotaan. Tämä hankintaviranomainen myöskin valvoo niiden noudattamista. Kiitoksia kommenteista, jotka koskivat rekrytointimenettelyä olemme tarkastelleet sisäistä rekrytointimenettelyämme ja nyt meidän sisäinen rekrytointimenettelymme on johdonmukainen tilintarkastustuomioistuimen määrittelemien suositusten kanssa. Haluaisin myöskin vielä lopuksi puhua sisäisistä valvontastandardeista, jotka tuotiin esille – ja jotka mainittiin tuomioistuimen 2013 raportissa, äh, kertomuksessa ja komission sisäinen valvonta tapahtuu vasta syksyllä lokakuussa ja kaikki sisäisen valvonnan tai tarkastuksen kannalta avoinna olevat asiat varmasti äh, tulevat selvitettyä. Olemme varmoja siitä, että me olemme nyt noudatamme nyt kaikkia voimassa olevia sääntöjä, mutta meidän täytyy kuitenkin odottaa sisäisen tarkastuksen virallisia tuloksia, ja tämä tarkastus tapahtuu lokakuussa. Sen vuoksi tuomioistuimen raportissa vielä sanotaan, että tämä on käynnissä oleva toimenpide. Lopuksi haluan kiittää siitä, että toitte esille kaikki nämä asiat ja olemme iloisia siitä, että olemme pystyneet korjaamaan näitä puutteita ja me toivomme, uskomme, että vuoropuhelu vastuuvapauden myöntämisasiassa on erittäin tärkeää ja on tärkeää, että meillä on hyvä vuoropuhelu nuorena elimenä kaikkien muiden tahojen kanssa. Kiitämme ehm, esittelijää, sihteeristöä, ehm, komissiota, tuomioistuimen, ehm, tarkastustuomioistuinta ja kaikkia muitakin tahoja. Kiitos. Kiitos myös yksityiskohtaisuudesta ja sitä kautta ostetusta tehdystä työstä. Sanoisin, että on vahinko, että todellakin harvoin esitään kiitos tässä talossa, ennen kaikkea harvoin silloin, kun ollaan talousvaliokunnassa nyt esittelee, oli sitten kuitenkin tällä kertaa juuri silloin poissa. Nyt kollegat Sindel. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Berekin vastuullista henkilöä näistä tiedoista, joita hän meille antoi. Ja näitä tarkistuksia ja uudistuksia, joita on tehty mietinnön esityksen valmistumisen jälkeen. Muutama asia pitäisi ottaa huomioon. Henkilöstökysymykset Verekissä on tärkeitä kysymyksiä siis että on tärkeä osa kuitenkin sitä, että jätetään käyttämättä tarkoitukseen sidottuja määrärahoja ja tällaista. Mutta joka tapauksessa näkyvää on se, mistä puhuttiin, että on tällaisia muutoksia, joita on suunniteltu tiedotuspolitiikassa. Joka tapauksessa olemme tässä tilanteessa, jossa Perekin uutiskirjeessä, samoin kuin sen verkkosivulta, käy selvästi ilmi, että kysymys on Euroopan unionin osasta. Ja selvitys, että Berektollakin on yksi Euroopan unionin viraston, ovat sellaisia elementtejä, jotka ovat niin tärkeitä, että sen näkyvyyttä ja niiden tulisi olla uudistettuja niin, että me, jotka äänestämme parlamentissa – näemme joka kerta, kun avaamme verkkosivun, voimme todeta, että kysymys on Euroopan unionin virastosta ja kysymys on siis todellakin Euroopan unionin organisaatiosta, jota Euroopan unioni rahoittaa. Kiitos. Vielen Dank. Sonst gibt's keine... Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaako Euroopan komissio käyttää puheenvuoron? Wir sind mir ist äh, Präsenz der zuständigen Generaldirektion. Senexin taholta ei haluta käyttää puheenvuoroa siis. No niin. Virasto saa vielä kerran puheenvuoron, onkaan hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia uudelleen puheenvuorosta ja kiitoksia näistä kommenteista. Vastaan mielelläni niihin, sillä kesäkuussa Verekin eh, hallinto eh, neuvoston kokouksessa viestintästrategia hyväksyttiin ja siinä on mukana jo näitä seikkoja, jotka liittyvät kaikkeen viestintään, joita tulee korostaa. Tulee korostaa sitä, että BEREC on mukana Euroopan unionin puitteistossa ja että tätä periaatetta nyt toimeenpannaan muutaman päivän kuluttua Näette sen me se ei vielä siellä ole. Muutaman päivän kuluttua se siellä on näkyvillä Berkin viraston puolesta. Berkin kotisivuilla Euroopan unionin logolla verostettuna. Sieltä tulee käymään ilmi se ja korostettuna, että Berek on Euroopan unionin virasto. Halusin tämän selvennyksen tehdä, että kyseessä on siis Berek-virasto, joka on Euroopan unionin virasto BEREC, elin, ei sinänsä, yhteistyöelin sinänsä Euroopan unionin virasto ole, vaan nimenomaan virasto. Ja tätä eroa tullaan korostamaan aivan varmasti muutamassa päivässä kotisivuillamme. Kiitoksia. Jetzt habe ich den Kollegen Arnold. Kollega Arnold on puhujalistalla kuitenkin vielä. I am a new member. Kiitoksia, olen uusi jäsen parlamentissa tässä valiokunnassa, eli jos kysyn kysymyksiä, jotka vaikuttavat helpolta teidän mielestänne, niin olen pahoillani. Minusta tuntuu, että monet asiat, joita tuotiin esille vuonna 2012, jotka olivat vaatimus, eivät vastanneet vaatimuksia, niin niihin on vuonna 2013 tullut parannusta ja joidenkin osalta vielä ei ole parannuksia saatu päätökseen, mutta nyt kuitenkin vastuuvapauden myöntämistä ehdotetaan. Ja ovatko nämä muutokset, joita on tehty, peruste, peruste sille, hyvä peruste sille, että voidaan vastuuvapaus myöntää, jos kerran vielä on puutteita vuoden 2012 osalta? Saimme kuulla, että ovat nyt muodistumassa ja annetaan tukea ja esittelee ehdottaa, että tämä tuki riittää siihen, että voidaan antaa vastuuvapaus. Totta kai te voitte tehdä tarkistusehdotuksen. Ja viraston edustajalle haluankin antaa vielä puheenvuoron, että hän voi vielä kerran sanoa, mitä asioita vielä on kesken ja mihin mennessä voimme odottaa eh, säädöstä. Thank you very much. Uh, the... Kiitoksia. Tämä kommentti on aivan perusteltu. Me emme voi vuoden 2012 kohdalla enää mitään muuttaa. Se, mikä on nyt jo toteutettu, on tehty. Mutta meidän tulisi keskittyä siihen, voimmeko välttää tulevaisuudessa vastaavaa tilannetta. Käsittääkseni tämä oli huolena, kun tämä valiokunta ja parlamentti lykkäsivät vastuuvapauden myöntämistä. Huolena oli se, että viraston toiminnallisuus säilyy tai se, että virasto on, se onko virasto jo ryhtynyt toimiin, että vastaava tilanne ei toistu enää tulevaisuudessa. Nyt kertomuksessa 2013 on jo mukana huomioita ja kommentteja liittyen tähän kysymykseen ja vain kaksi pientä huomiota on tässä kertomuksessa. Sanon pientä, sillä aikaisemmin meillä oli merkittäviä ongelmia, mutta nyt meillä on pari pienempää huomiota näissä asioissa. Siis edistystä on tapahtunut, mutta emme vielä ole täysin saaneet niitä toteutettua. Toinen näistä asioista on budjetin toteutus, toinen ovat kansainväliset standardit budjetin toteutuksen osalta vuonna 2000 2014 tulemme virastolta pyydettäviä indikaattoreja toteuttamaan ja kansainvälisten standardien osalta meillä tulee olemaan lokakuun lopulla niiden käsittelyjä. Uskon, että saamme myöskin tulosta aikaan. Te esitte tämän kysymyksen, mutta tämä oli itse asiassa minunkin huomioitani ja haasteitani. Me voimme nämä huomiot, jotka olemme teiltä ja tilintarkastustuomioistuimella saaneet käsitellä, mutta meidän täytyy kestävällä tavalla nämä asiat ratkoa, ei vain ratkaista tilannetta nyt ja saada positiivista vastausta sitten, vaan meidän täytyy toimeenpanna sellaisia prosesseja ja mekanismeja, jotka varmistavat sen, että tämä kehitys on kestävää ja tämä on haasteellista näin pienelle virastolle, kuten Berekin virasto. Meitä on vain 28 henkilöstön jäsentä. ja me ei vielä ole täysi. Meillä tulee olemaan täysilukuisuus vasta tämän vuoden lopulla. Mutta näette tämän kyllä tulevista kertomuksistamme. Meidän tulisi tällainen maturiteetin taso myöhemmin saavuttaa. Kiitoksia. Onko teillä vielä lisäkysymys vai saitteko vastauksen? Hyvä. Haluatko esittelijä Rova Makovei vielä käyttää puheenvuoron? Rova Makovei, haluatko käyttää puheenvuoron? Uh, no, I mean my... Äh, en. Esittelen ehdotuksena on siis se, että myönnetään vastuuvapaus, joten toistan sen edelleen, eikä minulla ole muuta. Kiitos. Määräaikatarkistukselle on 4. syyskuuta kello 12. Siihen asti asian käsittely keskeytetäänkin. Kiitos, että tulitte paikan päälle ja annoitte selostuksia. Tuossa kohta yhdeksän. Erityiskertomus 17. Fasakas on täällä paikalla, entinen valiokuntamme jäsen ja myöskin esittelijä, joka välttämättä käyttääkin puheenvuoron. Nachdem das das elfte Mal Kiitos, kun nyt ensimmäisen kerran minulla taas on tilaisuus, tilaisuus tervehtiä teitä nyt äh, puheenjohtajana. En niin sano, sanoa, uskokaa, että haluan nytkin toivottaa teille kaikkea hyvää, kaikkea mm, energiaa näihin hyvin haasteellisiin tehtäviinne. Minä toivon, että me tilintasomistumista osaltamme voimme auttaa teitä tässä, mutta voitte täyttää nämä tehtävät. Minä henkilökohtaisesti olen täysin vakuuttunut siitä, että näin tulee olemaan ja olen iloinen tulevasta yhteistyöstämme, niin kuin aina menneisyydessäkin on tätä yhteistyötä ollut. Joten hyvät ja naiset ja herrat, siis arvoisat äh, budjetinvalvontavaliokunnan jäsenet, kuten kenties huomaatte, ilmastonmuutos on vain vaikuttanut miljooniin, e, miljoonin ihmisiin kehitysmaissa, ajanut heitä takaisin köyhyyteen. Ja vuonna on tällaisen 30 miljardin rahoitus vuosille 2010-2012 ja yli 100 miljoonaa vuotta kohti tästä eteenpäin. Jäsenvaltioita ja EU on suurin ilmastorahoituksen lähde kehitysmaille. Tämä erityiskertomus, jonka otsikko on EUn ulkopuolelle suunnatun tuen yhteydessä myönnetty EUn ilmastorahoitus, sen osalta tietostumiston on katsonut, miten komissio on pystynyt toteuttamaan tätä budjettia, samoin kuin myöskin Euroopan kehitysrahastoa. Tällä hetkellä rahoitus tapahtuu EUn budjetin ulkoisen avun puitteissa ja EUn kehitysrahaston puitteissa vuoden 2013 10 aikana noin 4,7 miljardia osoitettiin ilmastorahoitukseen ja 155 miljoonia katastrofien, jotka liittyvät ilmastointeihin, on luotu erinäisiä hankkeita kautta maailman, ja tämä on merkinnyt melkoista melkoisia haasteita, jotka liittyvät omistajuuteen, koordinointiin, ja komissio on osoittanut ohjelmissaan selkeitä prioriteetteja, mutta tarvitaan kuitenkin lisäaskelia sen takia, että EUn jäsenvaltioiden ohjelmat ovat täydentäviä, eivätkä, ja että niissä myöskin torjutaan korruptiota. Jäsenvaltioiden yhteinen lähestymistapa jonka 7, 7 miljardia osoitetaan tähän nopeaan aloitukseen Fast Start Finance, joka käytetään nopeisiin eh, toimiin, joilla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Hyvät eivät kuitenkaan sopineet sitä, miten tämä pitkän tähtäyksen tavoitteisiin valtiot ovat haluttomia myöskin liittämään tähän kansalliset rahastonsa, ei ole EUn lajoista sopimusta siitä, miten harjoitetaan ilmastoliittyvää rahoitusta ja miten tehokkaasti voitaisiin seurata Eh, kehitystä, mitään seurantajärjestelmää vielä olemassa. Ja tämä Fast at eh, Finance eh, Track, tämän osalta tilanne onkin epäselvä. Talousmiestun on puhunut siitä, että pitäisi olla työnjakoa kehityspolitiikassa, mutta jäsenvaltiot ja komissio eivät kuitenkaan vaihda tietoja, eikä maakohtaisesti ennen kaikkea maakohtaisesta rahoituksesta, mitä liittyy ilmastointirahoitukseen, ja on pyritty samaan aikaan kuitenkin tällaisia maailmanlaajuisia ilmastonmuutos- liittoutumia, mutta näyttää siltä, että näitä ei tueta riittävästi. Tämä epäjohdonmukaisuus on johtanut siihen, että on melkoinen kuilu saavutusten ja maailmanlaajuisen Global Climate Change Alliancein tavoitteiden välillä. Apua on hallinnoitu hyvin komissiossa. Jäsenvaltioiden ja komission yhteistyö kuitenkaan ei ole edelleenkään riittävää. Jäsen, komissio ei ollut riittävästi johtaja – eivätkä kesävaltiot olleet riittävän vastuullisia ja ryhtyneet aloitteisiin. Eh, Tilastustuomioistuin suosittelee tältä pohjalta, että EU tulisi maksimoida omat ponnistelunsa jäsenvaltioiden ja komission tulisi järjestää läheistä yhteistyötä ja pitää saada aikaan koordinointia kattava rahoituksen komission tulisi osoittaa tiekartta, miten päästään kohti eh, Kööpenhaminan 2020 tavoitteita kohti ja toteuttaa myöskin riippumaton äh, arviointi, jonka tekisi Global Climate Change Alliance, tulisi myöskin raportoida siitä äh, komission taholta, miten pitkälti tavoitteen saavuttaminen 2020 osalta on saatu EU budjetin toteutettua. Ajattelen nimenomaan äh, sitä, miten tämä myöskin kehitysyhteistyötuessa on nähtävissä. On saatu saada aikaan myöskin yhteisiä standardeja seurannalle ja ajattelen myöskin ilmastorahoitusta kehittyville niin, että voidaan saada intensiivisemmäksi yhteistyö, jonka kautta pannaan toimen EUn käytännössääntö, joka liittyy ilmastorahoitukseen. Tämän lisäksi haluaisin kiittää teitä siitä, että asia on tänään esityslistalla. Haluankin onnitella teitä työasiakirjasta, joka meille lähetettiin aivan äskettäin. Haluaisin todeta, että tämä on erinomainen työasiakirja – Siinä on koottu yhteen kaikki havainnot, johtopäätökset ja suositukset, jotka ovat meidän kertomuksessamme. Ja tässä otetaan huomioon myöskin komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon toimet. Niiden havainnot ovat pitkälti hyvin samansuuntaisia kuin meidän kertomuksemme havainnot. Ja näiden suositusten pohjalta, jotka te olette antaneet, olen hyvin toiveikas ja luottavainen sen osalta, että tämä tärkeä asia, jolla on poliittista merkitystä, budjettimerkitystä ja jolla on myöskin merkitystä ajattelen Euroopan mainetta, joka on tietysti uraa uurtava ilmastonmuutoksen liittyvässä rahoituksessa ja mikä miksi että olemme pääsemässä hyvin myönteiseen tulokseen. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Ja, vielen dank, das ist... Kiitos. Tämä alkoi suurena suurena tiikerinä päättyi sitten kuitenkin taljaksi sängyn viereen. On todellakin aika ikävää taas hankkeet, joissa toiminta tapahtuu, että rahaa käytetään hyvin hautetusti. Ja nyt annankin puheenvuoron sitten esittelijälle Derek Woonille. Yeah, thank you, Chair. And can I start... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin aloittaa kiittämällä herra Fosakasia hänen mytinnöstään ja siitä, että hän muistutti meitä siitä, kuinka tärkeä tämä asia on. Ja näistä alkuhuomioista herra Fosakasista ne muistuttavat meitä siitä, mikä merkitys tilintarkastustuomioistuimen työllä oli. Ja tarkoitushan on siis vasta kuinka hyvin Euroopan unioni, äh, unionin ilmasto äh, työhön varoja komissio valvoo. Tässä mietinnössä kuitenkin haluttiin myöskin tarkastella sitä, onko komissio onnistunut äh, ajamaan Euroopan unionin jäsenmaiden välistä koordinointia ilmastonmuutostyön koordinoinnin suhteen kehittyvissä maissa ja onko tämä koordinointi ollut riittävää. Meille on hienoa sanoa, että suurelta osalta tämä on ollut hyvin positiivista työtä. Tilintarkastustuomioistuin ähm, toteaa, että nämä kahdeksan ohjelmaa on keskitetty sopiviin prioriteetteihin, mutta kuitenkin enemmän voitaisiin vielä tehdä Euroopan unionin jäsenmaiden ohjelmien koordinoiden suhteen. Ja enemmän voitaisiin tehdä, kun pyritään vastustamaan korruptiota kollegat toivottavasti ovat saaneet kopion tästä tekstistä, joka, jonka laadin viime viikolla, joka on nyt jaettu. Kollegat näkevät, että tässä työasiakirjassa tervehdin tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ilolla ja on hienoa, että komissio on onnistunut käyttämään varoja oikein ja keskittymään oikeanlaisiin prioriteetteihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että äh, tässä todetaan aivan oikein, että mahdollisuuksia on yhä parantaa ähm, työtä yhteisen suunnittelun alalla. Tämä on totta, sillä koordinointi Euroopan unionin jäsenmaiden ohjelmien ja rahoituksen välillä tarkoittaisi sitä, että kahdentumista tapahtuisi vähemmän ja tämä varmistaisi myöskin sen, että raha, jonka käytämme ilmastonmuutostyöhön, loisi todellista tulosta ja että se olisi tehokasta ja tämä on jotakin me todellakin tässä valiokunnassa haluaisimme nähdä tapahtuvan. Haluaisin myöskin sanoa työasiakirjan suhteen, että ehkäpä meillä pitäisi olla enemmän läpinäkyvyyttä siinä, kuinka Euroopan unionin varoja käytetään komissio ja ulkosuhdehallinto saisivat tässä ehkä katsoa viestintäpolitiikan vahvistamista, niin että kaikki tietäisivät, mihin rahat nimenomaisesti käytetään ja kuinka. Olen myöskin sitä mieltä, ja olen tässä omassakin tekstissäni maininnut tämän lyhyesti, että korruptio saattaa yhä olla ongelma jos se on ongelma, siihen tulee luonnollisesti tarttua. Komission täytyy näin tehdä ja ryhtyä toimiin kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa ja tehdä ponnisteluja, jotta korruption vastaista työtä toteutettaisiin. Nämä olivat työasiakirjani päälöydökset. Voisin ehkä lopussa päättää tämän puheenvuoron muutaman kysymyksiin, joita voisin esittää tilintarkastustuomioistuimelle komissiolle. Ensimmäinen näistä on se, onko mikään muuttunut sen jälkeen, kun tarkastus tehtiin viime vuoden joulukuussa. Onko mikään muuttunut, onko edistys tapahtunut? Esimerkiksi, onko komissio nyt luomassa parempaa koordinointia Euroopan unionin varojen suhteen ja jäsenmaiden työn suhteen ilmasto-ohjelmissa tilintarkastustuomioistuin jälleen tänään äh, puhui tästä Global Change Allianceista, jonka tarkoitus on parantaa koordinaatiota, mutta ilmeisesti se ei ole ollut kovinkaan onnistunutta. Tässä haluaisin tähän asiaan liittyen saada komission kommentin. Onko tätä toimia syytä parantaa tulevaisuudessa? Onko se hyödyllinen? Ja haluaisin myöskin puuttua tässä korruptiokysymykseen. Epäilemättä muutkin kollegat haluavat kysyä kysymyksiä siihen liittyen, mutta minä olen sitä mieltä, että meille olisi hyödyllistä kysyä komissiolta ja tilintarkastustuomioistuimelta, mikä niiden mielipide on, kuinka korruptiota ollaan nyt käsitelty näissä ilmastonmuutos rahoituskysymyksissä. Tässä oli muutamia ajatuksia minulta, kollegoilta, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyynnän tilintarkastustumistunta ja komissiota ottamaan asiaan kantaa. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voin nyt tässä ottaa asentoa, kantaa. Ja haluaisin kuitenkin sanoa, että, että kun nyt en haluaisikaan tässä koristautua vierain höyhenin, itse asiassa kertomus on aiemmalta kollegaltamme Geiste friisiltä. Olen iloinen siitä, että esittelijä nyt osoittaa näin paljon tunnustusta tähälle mietinnölle ja olen iloinen, kun voin välittää hänelle viestin Oxfordiin, missä hän toimii opettajana. Nämä myönteiset sanat tilastomiston ovat kovasti miellyttäneet meitä, mutta tietenkään ne eivät koske minua nyt henkilökohtaisesti. Mitä tulee sitten, siihen on tapahtunut muutoksia tässä koordinoinnissa niin haluaisin kuitenkin antaa puheenvuoron eteenpäin komissiolle, koska vain komissio voi vastata siihen. Mitä tulee sitten korruptioon? Jokaisessa kertomuksessamme on paljon kysymys Kroatiasta, Serbiasta tai tässä, joka on horisontaalisen asian kertomus. On aina etuajalla se tämä asia. Haluaisinkin nyt antaa välittömästi viestin heidän Lokatelille, joka on meidän joukkueen johtajamme, ja hän voi antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Okay. Rovakateri. Thank you. Kiitoksia. Kysyitte mielenkiintoisen kysymyksen, mitä tapahtuu jäl- tämän jälkeen. No tämä on juuri se vastaus, mitä me emme nyt voi antaa. Kertomus kattaa ajanjakson vuoden 2013 loppuun asti. Ehkä komission kollegamme voi voivat kertoa vähän siitä, mitä on mitattu sen jälkeen, mutta tuomio, tarkastustuomioistuimen normaali menettely on se, että tarkastuskertomuksia tarkistetaan kahden kolmen vuoden välein ja tällä ajanjaksolla sitten eh, tuomioistuin ilmoittaa parlamentille, onko komissio ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tämän enempää en voi tänään kertoa. Sitten vielä korruptiosta, kuten herra Fasakas sanoi, tämä on asia, joka ei oikeastaan liity ilmastorahoitukseen. Se katsottiin tärkeäksi mainita tässä kertomuksessa sen vuoksi, että rahoitussitoumukset, jotka ilmastonmuutosta koskettavat, ovat niin merkittävät, joten korruption mainitseminen ja korruption torjunta ja sen vaikutusten ehkäiseminen tällä osa oli tärkeää mainita. Tämä on myöskin asia, jonka tuomioistuin haluaa ottaa huomioon ja kaikissa tarkastuksissa ja se voi vaikuttaa myös eri politiikan alojen tavoitteisiin. Se, mitä tässä kertomuksessa toteamme, on se, mitä olemme nähneet neljässä tarkastamassamme maassa. Tilanteet olivat hyvin erilaisia joissakin maissa, kahdessa maassa, Bangladesissa esimerkiksi oli korkean tason vuoropuhelua hallituksen ja edunsai, edunantajien välillä, ja tämä tarjosi asianmukaiset puitteet toiminnalle. Muissa maissa näin ei ollut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö siellä mitään olisi tehty, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä olisi varaa tehostaa toimenpiteitä korruptiota vastaan. Wem darf ich von der EU-Kommission das Wort erteilen? Würden Sie sich bitte vorstellen? Danke. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen EFKO-pääosastosta ja täällä on myöskin ilmastonmuutospääosastosta ja Ekfinistä kollegoja paikalla ja IESistä. Komistio ja ulkosuhdehallinto ottavat illalla tämän erityiskertomuksen vastaan tilintarkastustuomioistuimelta liittyen ilmastonmuutostyöhön. Mielestäni tämä on rohkaisevaa. Mä rohkaisen jatkamaan hyvää työtä. Kuten näette, tämä kertomus on melko positiivinen liittyen siihen, kuinka varoja on hallinnoitu ja kuinka ne on suunnattu. Samaan aikaan tässä vedotaan kaikkiin mukana oleviin tekemään yhä yhteistyötä ja koordinoimaan ja tekemään läheistä työtä yhdessä. Mielestäni tämä on todellakin tarpeen, sillä tämän haasteen luonne on sellainen, että mahdollisimman paljon synergiaa tarvitaan. Mielestäni me olemme päässeet pitkälle yhteistyön alalla ja koordinoinnin alalla Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa ja myöskin kansainvälisten kumppaneidemme kanssa – Kuten tässä aivan oikein tilintarkastustuomioistuin huomautti, enemmän voidaan kuitenkin vielä tehdä, jotta tehokkuutta voitaisiin parantaa ja vaikutusta kasvattaa. Ja olemme tekemässä työtä tämän eteen. Tämän todisteena on se, että monet suositukset on jo toimeenpantu tai niitä ollaan toimeenpanemassa parhaillaan tähän ilmastonmuutos mittaamaan liittyvä aloite on käynnistetty ja äm, raporttiluonnosta ollaan tekemässä siihen liittyen tällä hetkellä muita asioita, äh, kuten esimerkiksi tätä 20 prosentin Euroopan unionin talousarvion mm, ilmastoyhteensopivuuden päämäärää ajatellen nämä ovat asioita, joita me olemme ottaneet mukaan. Kyseessä on koko Euroopan unionin talousarvion laajuinen seikka. Tällä hetkellä me tarkastelemme ulkosuhde ulottuvuutta, eli EFKO-pääosaston alaa. Se, mitä me olemme nyt tehneet, on ollut oikea-aikaista. Olemme oikealla hetkellä seuranneet tulevia maakohtaisia ohjelmia, joita eri tahot ovat suunnittelemassa tuleville seitsemälle vuodelle edunsaajamaille. Me käymme kaikki nämä alueelliset ja kansalliset ohjelmat läpi ja me pyrimme määrittelemään tai tunnistamaan jonkinlaisen perus tason, joka vastaisi tätä 20 prosentin ilmastorahoituksen osuutta. Ja tämä on todellakin ollut haastavaa, mutta kuitenkin mahdollista toteuttaa. Nyt haasteena on se, että pystymme jatkamaan tämän ilmaston myytöstyön valtavirtaistamista kaikilla eri aloilla ja kaikissa eri ohjelmissa ja maissa niin, että toimeenpanon aikana – me säilytämme ja saavutamme tämän 20 prosentin tason vuoteen 2020 mennessä. Tämä on nyt siis nyt käynnistetty ja me tulemme seuraamaan tarkasti kehitystä. Erityissuositus liittyi tähän tiekarttaan äh, liittyen ilmastorahoitukseen vuoteen 2020 mennessä Euroopan unionin ja jäsenmaat ovat jo tehneet UNFCCClle tärkeän sitoumuksen, mutta meidän täytyy nyt tehdä vielä uusia sitoumuksia ilmastorahoituksen suhteen ähm, sadan miljardin Amerikan dollarin tasoisesti. Tämä työ on nyt valmisteilla ja se on tulossa joulukuuhun 2014 mennessä valmiiksi. Me tulemme jatkamaan tätä arviointia vuosittain ja arvioimaan eri lähteistä saatua ilmastorahoitusta ja sen tasoa, ja sen vaikutusta. Tämän, tämän tyyppistä tiekarttaa ei kuitenkaan ole, joka erittelisi yksityiskohtaisesti, minkä tyyppisiä panostuksia eri maat ovat vuoteen 2020 mennessä tekemässä. Tämä vaikuttaa olevan melko vaikea työ toteuttaa, jossa tiettyjä hankaluuksia on ilmennyt, kun olemme pyrkineet luomaan yhteisymmärrystä jäsenmaiden kanssa. Tietyllä tavalla väliaikaisena ratkaisuna me tulemme pyytämään jäsenmaita ainakin yrittämään antamaan rahoituksen julkisesta ilmastorahoituksesta seuraaville kahdelle vuodelle niin, että voisimme joko COP kokouksessa Limassa tai Pariisissa tekemään julkilausuman asiassa. Tämä on jotakin, mitä eräät jäsenmaat ovat jo menneisyydessä toteuttaneetkin. Mukana on myöskin suositus liittyen yhteisistä vihreistä standardeista seurantaan ja raportointiin liittyen. Uskoakseni täällä seurantamekanismissa on toteutettu todellisia ponnistuksia, jotta voisimme saada aikaan paremman yhteisen lähestymistavan ja jäsenmailla tulee olemaan ilmoit ilmastorahoituksesta omat raporttinsa nyt vuonna 2014 me tulemme tarkastelemaan niitä tarkemmin. Sitten täällä oli suositus ja erityishuomio esittelijältä liittyen siihen, että yhteistä ohjelmointia todettaisiin enemmän. Tästä on sovittu jo aikaisemmin. Me olemme todenneet, että edellisellä monivuotoisella rahoituskaudella emme olleet kovinkaan onnistuneita tässä, mutta noin 40 yh- maan kanssa yhteistyössä, jäsenmaan kanssa yhteistyössä me teemme yhteistä suunnittelua. Tämä on suuri askel eteenpäin. Olemme tähän mennessä saaneet uskokseni 19 maalta vastaukset ja vuoteen 2017 mennessä tulemme saamaan 20 maata lisää. Tämähän luonnollisesti riippuu eri maiden aikatauluista ja niiden talousarvio varannut vuodesta Tämän lisäksi Meillä on maita, jotka ovat tätä yhteistä suunnittelua vapaaehtoisesti olleet mukana tekemässä. Me tulemme siis saavuttamaan tämän tavoitteen. Sitten viimeinen kysymys liittyen erityisesti korruptioon ja sen vastustamiseen. Mielestäni tämä todellakin on suurempi kysymys, jota tulee tarkastella tai josta tulisi keskustella laajemmassa kontekstissa. Luonnollisesti ilmastorahoitus kuten kuulimme, tulee muuttumaan melkoisen tärkeäksi rahoitusvirraksi ja tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, että korruption puututaan. En usko, että tämä on erityisesti ilmastorahoituksen ongelma. Tässä voisin toistaa sen, että kuten tiedätte, hyvä hallintotapa ja sen seuranta ja hyvälle hallintotavalle osoitettu merkitys on ollut erittäin tärkeää DCI-kehitysyhteistyön välineessä Euroopan kehitysrahastossa. Meillä on muitakin kysymyksiä, joita ollaan käsitelty budjettituen suhteen. Me olemme erittäin korkealla tasolla – DEFKossa käsitelleet näitä asioita. Ja luonnollisesti tätä kaikkia me tulemme yhä kasvattamaan ja kiinnittämään tarkempaa huomiota tähän rahoituksen suhteen. Tässä uskoakseni tulivatkin jo kaikki asiat käsiteltyä. Toivottavasti tämä kertomus otetaan erittäin vakavasti vastaan. Tämä auttaa meitä, kun me käännymme uudelleen jäsenmaiden puoleen ja eri asiantuntijaryhmien puoleen, jotka tekevät ilmastonmuutostyötä. Me keskustelemme tästä kertomuksesta ja luonnollisesti me voimme käyttää sitä tietynlaisena vipuna, kun haluamme vakuuttaa jäsenmaita siitä, että niiden täytyy tulla mukaan ja tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Meillä kollega Makovein puheenvuoro. Um, thank you. Kiitoksia. Minä haluaisin palata tähän korruptioasiaan vielä. Ja minulla olisi kysymys, lyhyt kysymys, johon haluaisin lyhyen ja, ja suoran vastauksen. Euroopan tilintarkastustuomioistuin, onko se tarkastuksen aikana huomannut korruptiotapauksia, voisiko se mainita yhden tai kaksi tapausta ja missä määrin mikä on se niiden vaikutusprosenttiosuutena varain käyttöön, eli jos voit ilma- ilmaista prosenttiosuutena tämän vaikutuksen. No sitten olette samaa mieltä suosituksista, koordinoinnin parantamisesta, mutta mitä tulee EU-varojen suojaamisesta korruptiota vastaan olette siitäkin samaa mieltä, mutta kysymys onkin, että minkälaisiin erityistoimiin olette ryhtyneet sen suhteen, että korruptiota voidaan torjua, eli mitkä ovat konkreettisia erityisiä toimia. Me kaikki tiedämme, että eh, on tärkeää torjua korruptiota ja niin edelleen, mutta jos olette toteuttaneet eh, toimia, niin minkälaisia? Sitten komissiolle kysymys. Vuonna 2012 miljoonia dollareita eh, oli korruption, oli korruption kohteena Ugandassa ja tämän seurauksena komissio ja jäsenvaltiot jäädyttivät varat. Sama tapahtui vuonna 2011 Bangladesin kohdalla – varoja jäädytettiin korruptioepäilyjen takia. Eli näissä kahdessa tapauksessa minkälainen vaikutus korruptiolla oli, eli siis prosenttiosuutena myöskin vaikutus näissä maissa. Ja jos on ryhdytty toimiin näissä maissa, niin minkälaisiin toimiin? Kiitos. Kiitos. Minäkin olisin vielä kysymys. Minusta on todellakin äh, hyvin arvokasta se, että on yhteistä ohjelmien laatimista, mutta kuinka suurista summista puhutaan nyt tässä väliin? Minä olen nyt luvut mietinnössä, mutta se, että meillä on niin paljon erilaisia velvoitteita maksamatta hoidettuja, maks, maksamatta olevia maksuja, mikä on prosentuaalinen osuus tällä hetkellä, miten paljon varoja on tällä hetkellä – koko kassassa paljon vielä puuttuu. Meillä on sellainen tunne, että täälläkin vain käsittelemään strategioita ja ohjelmia, mutta toimeenpanoon ei päästä, koska rahaa ei ole. Siksi olisin kiitollinen, jos voisitte nyt reaalisesti antaa meille tietoa luvuista, prosenteista myös. Kuka aloittaa? Herra Fasekas, ehkä ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aina haluaisin teitä ja Rova Makoveita näistä hyvin oikeutuista kysymyksistä kiittää. Mitä tulee korruptioon, voin vielä kerran korostaa sitä, että me tietoistuistumassa teemme kaikkemme, että jokaisessa kertomuksessa on tällainen horisontaalinen kysymys esillä. Voin vahvistaa, että eri maakertomusten tapauksessa yes, komissio on ollut aika yllättynyt siitä, että yksittäisten hankkeiden osalta, jotka eivät kuulu hallinnolliseen toimintaan eh, tai niitä, mikä tulee näiden projektien tuloksiin me edelleenkin pyrimme katsomaan, mikä on tilanne korruption osalta. Sanoisin, että olemme samalla linjalla. Tarkistuksissamme voimme jatkaa tätä edelleen tätä työtä. Mitä tulee tähän konkreettiseen kysymykseen, Rova Makovi, haluan vielä kerran antaa puheenvuoron niin Hän antaa teille vastauksen asiasta. Ja näitä monia maita, joissa hankkeita on, hän Voit puhua konkreettisista tapauksista ja onko niitä ollut. Jos sallit, rouva puheenjohtaja, haluaisin antaa puheenvuoron eteenpäin kollegalleni. Olkaa hyvä. Oui, sur cette... Anteeksi. Tähän korruptioasiaan liittyen tarkastuksen aikana emme kohdanneet korruptiotapauksia. Jos näin olisi tapahtunut luonnollisesti, me olisimme ähm, sopivia menettelyjä käyttäneet, mutta täytyy sanoa, että ottaen huomioon sen suuruuden korruptio on ongelma ilmastorahoituksessa ja myöskin kaikessa kehitysrahoituksessa. Luonnollisesti tässä kyseessä ovat hyvin vaikeat maat ja korruptio on yksi riski, jonka kohtaamme. Komissio on, kuten mikä tahansa muukin tuen antaja, se joutuu käsittelemään tätä riskiä mahdollisimman hyvin. Kuten kollegat totesi, kyseessä on asia, joka ei ole erityisesti juuri tämän alan ongelma, vaan yleinen ongelma. Tämä on sellainen ala, jolla meillä tulee olla jatkuvia ponnistuksia. Komissio tarjoaa tukea hallinnolle näissä maissa muiden avunantajien kanssa yhdessä. Kyseessä on hyvin laaja-alainen laaja ryhmä sektoreita ja kuten mainittiin, kyseessä on myöskin budjettituki tässä tarjotaan kapasiteetin rakentamista, lisätoimia, hallinto, hallinnointia ja niin edespäin. Tilintarkastustuomioistuin on monissa yhteyksissä budjettituen merkissä tehnyt töitä korruption suhteen ja on selvää, että paljon on tehty. Komissio on tehnyt paljon, että hallintoa näissä maissa oltaisiin voitu parantaa. Voimme mainita muutamia tapauksia, mutta ehkäpä tässä voisimme tarjota enemmän tukea tilintarkastustuomioistuimen kaltaisille kansainvälisille toimijoille, jotka ovat tärkeässä roolissa tässä hallinnoinnissa. Tämä on siis hyvin pitkäaikainen kysymys, kuten mainittua, ja asia, jota tilintarkastustuomioistuin tulee tarkastelemaan tulevaisuudessakin näiden erityis tarkastusten kontekstissa. Thank you. Kiitoksia. Meidän tietojemme meidän tietäksemme ei ole ollut minkäänlaisia erityisiä korruptiotapauksia koskien ilmastonmuutosta. Yksi esimerkkeistä jonka tilin tarkastustuomioistuin toi esille, tapahtui Bangladesissa ja siinä oli hieman epävarmuutta siitä, että onko kyse korruptiosta, joten me päätimme sitten tukea Maailmanpankkia ja tarjota rahoitusta ilmastotoimenpiteiden rahoittamiseen. Ja kyse oli varovaisesta lähestymistavasta tässä tapauksessa. Sitten kysymyksestä, jonka puheenjohtaja esitti. En aivan täysin sitä saanut. Viittasitteko siihen, että ilmastorahoitusmäärät ovat sitoumuksia, eivätkä maksusuorituksia? Eli siis halusitteko tietää, mikä on niiden osuus, niinkö? Wie viel, wie viel, zu wie, zu wie viel Miten paljon jäsenvaltiot ovat sitoneet varoja ja maksaneet rahastoon? Se minua kiinnosti. But related to the FASTA or related to which finance? Mutta liittyykö tämä tähän Fast Start Finance nopeasti saatavaan rahoitukseen vai mihin? Kokonais, kokonaisbudjetti, siihen tämä viittasi. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. No FASTAT-rahoitussitoumusten lisäksi se oli erittäin merkittävä kolmen vuoden aikainen sitoumus ja erittäin kohdennettu. No, mutta tämän lisäksi mitään muita erityisiä jäsenvaltioiden sitoumuksia ei ole. Tietysti jäsenvaltiot ja koko EU on sitoutunut ja ovat sitoutuneet – yleiseen tavoitteeseen, eli 100 miljardia vuoteen 2020 kohdalla. E, tämä on asteittainen prosessi ja olemme raportoineet siitä vuosittain asetuksen määrittämän menettelyn mukaisesti. Näin minä kuvittelen asian olevankin. Minua kiinnosti se, lykkäämmekö me nyt tai käynnistämme asioita, joista me kolme vuoden kuluttua sitten kuka ne rahoittaa tai miten. Nyt ymmärsin, että juuri näin on. Haluan kiittää vastauksesta, koska nyt minäkin ymmärsin, mistä on kysymys. Tarvitsen aina hiukan enemmän aikaa. No niin, muita kysymyksiä ei näytä olevan. Ja Derek saa vielä kerran puheenvuoron. Entschuldigung. Ja, Anteeksi. Olette hiukan siellä varjossa, kollega Anut. Yes, on... Niin, tässä mietinnössä siinä todetaan, että myös on löytänyt todennut sen, että ei ollut tällaista selkeää verifiointijärjestelmää, mistä kuule, että on vaikea tietää, onko ollut erityisiä korruption tapauksia vai ei. Minusta tämä aika oudolta se, että veronmaksajien varoja sitotaan hankkeisiin ennen kuin on olemassa tällaista seuranta- ja raportointijärjestelmää, Olisiko mahdollista, että esittelijä kommentoisi tätä, koska näyttää aika oudolta se, että menettelyjä ei vielä ole. Nyt niitä on ennen kuin rahoitus käynnistyy. Kysymys on veronmaksajien rahoista, joita tässä käytetään. Ja, von der DG Klima würden Sie sich DG Klimalta Voisitko esittäytyä? Sorry, I'm not sitting in the right. Kiitoksia pahoittelen, että istun väärässä paikassa. edustan ähm, ilmastonmuutospääosastoa. Olen Hyndi Koveken. Ja tähän viimeisen kysymykseen vastauksena haluan sanoa, että kaikki Euroopan unionin talousarviossa tuleva kehitystuki on valvottua ja äh, siitä raportoidaan, kuten Euroopan unionin varojen käytöstä tulee raportoida. Ilmasto rahoitukseen liittyenkin. Eli tässä toimitaan kuten kaikessa Euroopan unionin talousarviossa tulevassa varassa tämä asetus, joka määrittelee sen, kuinka jäsenmaat raportoivat komissiolle ja Euroopan unionille ja kuinka ne käyttävät ilmastorahoitusta – tässä yhteydessä meillä on tiettyjä sääntöjä, jotka tulevat YKlta, mutta ne eivät ole täysin tiukkoja. Niissä on tiettyä tulkinnanvaraa ja tässä me olemme turvautuneet jäsenmaiden raportointiin. Tässä siis kyseessä on se, että nämä raportit eivät ole täysin samanlaisia sen tavan kanssa, jolla jäsenmaat raportoivat tästä ilmastotuesta, jota ne antavat. Kiitoksia. Do you have an additional question? Onko lisää kysymyksiä? Um, so, so... Niin, tarkoitatteko siis, että tätä ei tapahdu jäsenvaltioiden tasolla, mutta tapahtuu Euroopan unionin tasolla, niinkö? Eli komissiossa kaikki tapahtuu asianmukaisesti. Kiistättekö tämän kertomuksen kohdan siis vai mitä tarkoitatte? Uh, what I'm saying is... Minä olen sanomassa, että jäsenvaltiot raportoivat, raportoivat asetuksen mukaisesti asetus. Me olemme antaneet ohjausta jäsenvaltiolle siitä, miten pitäisi raportoida. Tämä tulee olemaan parempaa raportointia siis ensi vuodesta lähtien, mutta tällä hetkellä ensimmäisen vuoden osalta on vaikea saada koottua yhteen, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, ovat raportoineet kaikki, mitä ne ovat tehneet, mutta tämä on vaikeaa koottaa yhteen, koska sitä ei tehdä sellaisella tavalla, että se olisi mahdollista uudella ohjauksella. Uskomme, että on helpompaa saada koottua yhteen, mitä EUn budjetti ja jäsenvaltiot tekevät ilmastorahoituksesta. Toivottavasti tämä oli nyt vastaus kysymykseen. Ja, vielen dank. Dann... Kiitos. Kiitämmekin. Niin anteeksi. Just on that, uh, uh... Tähän kohtaan liittyen nimenomaan ne, sivulla neljä tässä kertomuksessa viitataan tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin. Kappale seitsemän on siis kyseessä. Um, tässä ovat kyseessä siis tilintarkastustuomioistuimen havainnot, eivätkä ne, joita minulla mietinnössäni oli. Äh, liittyen edustaja Makovein äh, esiin tuomiin erityisiin hiukan vaikeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät komissioon, äh, korruptioon, minäkin toin niitä esiin tämän kysymyksen siis esitin tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle. Sitten toinen asia, joka tässä mietinnössäni tulee esiin, on parempi koordinointi jäsenmaiden välillä ja Euroopan unionin ohjelmien ja rahastojen välillä on hienoa kuulla, että nämä 40 maata nyt liittyvät tähän toimeen. Tämä on hienoa kehitystä ja on myöskin hienoa kuulla, että äm, tällainen arviointi tästä maailmanlaajuisesta ilmastonmuutosliittoumasta tehdään. Tämä on hyvä uutinen. Oli myöskin mukavaa kuulla, että toimia on toteutettu, että voidaan vahvistaa, että 20 prosenttia Euroopan unionin talousarvoista käytetään ilmastonmuutostoimiin. Ja on myöskin hienoa, että meillä on tiekartta, joka tarkastelee sitä, kuinka Euroopan unionin varoja käytetään tähän. On mm, harmillista kuulla, että selkeää tiekarttaa tai ajatusta ei vielä ole siitä, äh, mitkä jäsenmaiden panokset tulevat olemaan tätä päämäärää ajatellen. Tämähän liittyy jo sitten kysymykseen, jota tekin tässä esititte, hyvä puheenjohtaja. Tässä on vielä lisätyötä siis tekemä, tehtävänä ähm, parempaa, tehokkaampaa työtä, jos rahastojen ja jäsenmaiden välistä yhteistyötä koordinaatio tehdään, meidän täytyy tietää, mitkä jäsenmaiden panokset ovat. Ja tämä on jotakin, mihin minä haluaisin keskittyä ja mitä haluaisin käsitellä tulevaisuudessa. Tagesordnungspunkt 5, den Näin päästään esitysten kohtaan 5, joka lykättiin nyt iltapäiväksi. Kysymys on lausunnosta talousvarhaintovuodessa 2015 perinteisesti Tämän tekee esittelijä, joka vastaa vastuvapaudesta, Markus Piipää. Saakin puheenvuoron nyt ja esittelee tämän lausuntoluonnoksensa. Ja, Frau Puheenjohtaja, hyvä Inge, aika epätavallista nähdä sinut tuolla edessä, mutta olen tämän iloinen siitä. Kiitos siitä, että tämä asia lykättiin iltapäiväksi matkustussyistä. Minulla olisi ollut valtaisia ongelmia muuten, mutta nyt tämä näin onnistui. Kysymys on siis vuoden 2015 budjetista. Ja todellakin on niin, että vastuuvapaus esittelijä tällä lausunnolla äh, saa tässä tällä lausunto ovat tehtävän budjettilautikunnalle. Ja tämä sisältäisi jotakin sellaista, mikä liittyy viime vuoden vastuuvapauteen, tässä lausunnossa. Meillä on kaksi keskeistä kohtaa. Ensinnäkin viittaus neuvostolle ja jäsenvaltioille, että tämä meno ei käy. Ajatellen eroa maksumääräajojen ja maksusitoumusten välillä, koska tulee yhä enemmän maks- maksusitoumuksia ja kuitenkin viime kädessä annetaan sitten varoja käyttöön vähemmän maksatuks- maksumäärärahoin kuin tarvitaan kohesiopolitiikassa ero on 140 miljardia euroa, mitä me jäsenvaltioille, alueille olemme velkaa, on var, suunnitteluvarmuus. Niin täytyy voida luottaa eurooppalaisiin ohjelmiin. Jos tämä ero on aina vain suurempi, menetämme hyvän maineemme, jonka meillä on ollut alueilla tukirahojen myöntäjänä ja kuitenkin pitää arvossa jäsenvaltiota neuvostoa. Ja tämä arvostus, sitä tulla on olemassa. Aika ajoin se he jarruttavat parlamenttia, kun on kysymys siitä, että vältetään turhia maksuja tai noudatetaan lähetysperiaatteita. Mutta tässä pyytäisin neuvostoa, että neuvosto liikkuisi niin, että saisimme lisättyä maksumäärärahoja, koska muuten ohjelmien toimipanon myötä kohtaamme todella suuria ongelmia. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän lausuntooni, se koskee sellaisia asioita, joita itse voimme tehdä, koska ensisijaisesti mitä tulee komissioon mitä komissio voi tehdä, on monia asioita, jotka liittyvät budjetti vastuvapausmietintöön, eli se keskittyy menoihin maatalouspolitiikkaan, menoihin maatalouspolitiikassa ja aluepolitiikassa, jotka merkitsevät todella eurooppalaista lisäarvoa, eivät pikku pikku hankkeet. Seitsemän, kahdeksan vuotta korjailla jotakin maanmittausjärjestelmää, emmekä saa sitä kuitenkaan uudelleen käyttöön. Sitten näemme, miten viime vuosina on vähentynyt kvantitatiivisesti se, miten ottaa maata uudestaan käyttöön. Silloin tämä järjestelmä, jota komission käyttämättä, voidaan kysyä, onko se todellakin kestävä ajatellen tehokasta varojen käyttöä. Olemme tehneet paljon esityksiä, joita lisää ehdotusta, ja nyt nekin jäsenvaltiot voimakkaammin saisivat apua jotka selvästikään eivät vieläkään saa käyttää oikein eurooppalaisia varoja. Niitä on vain muutama, valitettavasti aina samat kuitenkin. Ja vaadin vielä kerran, vaadin vielä kerran tässä lausunnossa budjettivaliokunnalle osoitetussa lausunnossa, että komission pitäisi lisätä suoraan valvontaa jäsenvaltiossa. vaan komissiota myöskin tekemään kahdenvälisiä valtio-oikeudellisia sopimuksia niiden jäsenmaiden kanssa, joita tämä erityisesti koskettavat, joiden osalta eniten on virheitä. Tämä on siis parlamentin mielestä sellainen asia, että olemme esittäneet poliittisen varauksen tärkeintä varojen käytön aluetta koskien, nimittäin alue- ja maatalouspolitiikkaa. Myös kerätä muita asioita, jotka haluaisin ottaa esille, nimittäin tämä loputon hankkeiden korvaaminen – se on jossain vaiheessa lopetettava. Tähän asti voidaan vastuullisesti myöntää eurooppalaisia varoja, mutta ei tämän pitä, tätä pitemmälle. Joskin kohdin täytyy todella tapahtua todella radikaaleja toimia, radikaaleja liikkauksia. Mitä tulee minun mietintäni perinteeseen, niin tämä lausunto myöskin liittyy siihen, että vaaditaan tätä komissiolta. Siis kaksikosainen vaatimus toisaalta neuvostolle, että neuvosto lisäisi voimakkaasti maksitomuksia ja toisaalta jäsenvaltioille ja komissiolle vaatimus siitä, että monilla alueilla tulisi toimia tehokkaammin, jotta voimme itsekin saada aikaan omin ponnistuksiin myös paremman EU-budjetin. Tässä ollut näissä kysymyksissä, jotka lausunnossa olen halunnut osoittaa ja muuten kiitän eri ajatuksista, joita varmasti teiltä tulee. Ja tässä ja tänään voin jo luvata, että ehkä vaikka jotakuta ei tämä miellytäkään, olen edelleen tässä valikunnassa ja pidän arvossa sitä, että asiat, jotka minun mietinnössäni poliittisten kompromissien jälkeen edelleen pysyvät, että näitä asioita seurataan ja odotan ilolla keskustelua tästä lausunnosta. Kiitos. Kiitos. Me nyt emme suinkaan lähde liikkeelle sitä vai ei. Jäsenet ovat täällä, jäsenten kanssa tehdään työtä ja olemme iloisia siitä, että sinäkin olet täällä. Kollega Vaughan on sosiaalidemokraattien puolesta pyytänyt nyt puheenvuoron. Yeah, thanks, I just wanted to cover... Kiitoksia. Halusin ihan lyhyesti kommentoida kahta kohtaa, joihin edustaja Piver viittasi. Ensinnäkin kiitokset hänen mietinnöstään. Toinen koski maksusitoumusten määrää ja neuvosto haluaa leikata ennakkotalousarviota kahdella miljardilla eurolla ja tällä tavalla säästetään 3,3 prosenttia EUn talousarviosta sillä tavalla, että eh, käytetään erilaista, erilaisia kirjauksia kuin komissiossa ja eh, valiokunta tällä hetkellä eh, juuri käsittelee asiaa ja ehkä vuonna 2015 ei voida saavuttaa sitoumuksia. Monet ovat ehdottaneet budjetin pientä lisäystä joka vuosi, mutta Nythän meille on sanottu komission puolelta, että me emme välttämättä pysty kattamaan kaikkia sitoumuksiamme, varsinkin alueilla, joilla on koulutusohjelmia ja varoja. Myöskin ohjataan korkeakouluille ja joitakin näitä laskuja ei välttämättä voida sitten maksaa, koska talousarviossa ei riittävästi varoja ja sen vuoksi on hyvä, kuten esittelijä sanoi, että tämä asia otetaan huomioon mietinnössä. Toinen asia tietysti liittyy sitten äh, tähän maksutilanteeseen, jos maksutilanne on vaikea, jos talousarvio on tiukka, budjetti on tiukka, niin meidän täytyy varmistaa, että varainkäyttö on asianmukaista ja tehokasta myöskin. Eli toisin sanoen tällä on taloudellinen vaikutus ja sen vuoksi esittelijä on ihan oikeassa, kun se kehottaa äh, siis eh, on oikeassa siinä, mitä hän eh, ehdottaa vastuuvapauskertomuksessa, joka aikaisemmin hyväksyttiin. Eli yksi tärkeä asia minulle on juuri se, että painotetaan edelleen jäsenvaltioiden roolia. 80 prosenttia EUn talousarviosta kulutetaan jäsenvaltioissa eri toimialoilla. Eli meidän täytyy tunnistaa kaikki ongelma-alueet jäsenvaltioissa ja toimia, käsitellä niitä tulevaisuudessa ja tehdä korjaavia toimia. Toinen tärkeä asia minulle on se, että varmistetaan se, että uudet säännöt ja asetukset, joita hyväksytään, toimivat ja varmistetaan niiden toiminta ja että ne auttavat siinä, että EUn varoja käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti meidän valiokunnassamme on tietysti tärkeää, että nämä säännöt toimivat tehokkaasti. Kaikki mietinnössä olevat asiat ovat mielestäni sellaisia, joita voin tukea. Ja muutosehdotuksiakin varmaan on tulossa, mutta yleisesti ottaen hyväksymme varmasti, suhtaudumme myönteisesti tähän mietintöön ja, ja odotamme keskustelua vielä tästä muiden valiokuntien kanssa. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Annan esittelee vielä kerran puheenvuoron jos hän haluaa käyttää puheenvuoron. Ja, können wir ganz schick machen. Aivan pikaisesti kiitos. Herr Graf. Herra Graf komissiosta haluaisi käyttää ensin puheenvuoron. En huomannut, senkään, Jos uskallanut kysyä, haluatteko sanoa asiasta jotakin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for giving me... Kiitoksia puheenjohtaja Luonnollisesti minun täytyy tässä ottaa kantaa sillä, että tämä on erittäin tärkeä kysymys ja esittelijä ja edustaja Voon keskittyivät tänään viiteen avainkysymykseen. Vaikeudet, joita komissiolla on, kun se pyrkii nämä maksusitoumukset täyttämään tämän lisäksi sitovat sitoumukset ja parlamentin vastuuvapauden myyntäminen, nämä, tämän lisäksi tulokset, joita haluamme saavuttaa ja maksamattomina olevat sitoumukset. Haluaisin käsitellä komission kannat liittyen näihin asioihin. Ensinnäkin komissio on äh, esittelijän kanssa samaa mieltä analyysistä ja valiokunnan jäsenten kanssa samaa mieltä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa täyttää kaikkia maksupyyntöjä äh, näissä rajoissa komissio on esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että ne, neuvostolla on tapana maksusitoumuksia leikata ottamatta huomioon todellisia tarpeita, joita on olemassa, ja tämä vaatii sen, että me käytämme äm, lisätalousarviovälinettä. Tämän vuoksi komissio vuodelle 2015 talousarvioesityksessään tehdessään oli hyvin vaikeassa tilanteessa talouden elpymisen eteen täytyy tehdä todellisia toimia, jotta saamme kasvua ja työpaikkoja luotua ja meidän täytyy uuden oikeusperustan vuosille 2014-2020 mukaisesti toteuttaa tämä ja tämän lisäksi meillä on sitoumuksia, jotka tulee maksaa 22 miljardia maksamattomia laskuja meillä on vuodelle 2013 ja tämä trendi on kasvava. Tämän lisäksi meillä on myöskin palautuksia, jotka täytyy toteuttaa ähm, kohtuullisissa aikarajoissa ja tämä täytyy tehdä maksujen äh, puitteissa. Tämä on noin 2 miljardia matalampi taso kuin vuonna äh, matalampi tässä vuonna 2015 kuin vuonna 2013. Komission talousarvioesitys tulee siis riittämään vuodelle 2015 vain, jos me jatkamme näillä samoilla linjoilla kuin vuonna 2014. Tämän vuoksi komissio esitti kolmannen talousarvio, ähm, lisätalousarvion vuodelle 2014, jotta saisi tämän marginaalin käyttöön. Komissio pahoittelee äh, Koreperin ja neuvoston hiljattaista päätöstä leikata tätä lisätalousarviota 2,1 miljardilla, kuten edustaja Vuon mainitsi maksusitoumuksiin liittyen. Tämä liike on täysin ristiriidassa poliittisten toimien suhteen, joiden mukaan meidän tulisi tukea investointeja, työpaikkoja, vakautta ja kansainvälistä yhteistyötä, kuten hiljattaessa huippukokouksessa todettu. Neuvosto lähestulkoon nyt totesi, että Euroopan parlamentin täytyisi nämä toimet toteuttaa. Syksyllä meidän täytyy toivoa, että sekä vuoden 2015 ja 2014 talousarvioiden suhteen neuvotteluissa saadaan positiivinen tulos aikaan. Tässä haluaisin myöskin näitä maksukorjauksia käsitellä. Kokonaistaso 4,4 miljardia on vuonna 2012 on laskenut 3,3 miljardin vuonna 2013. Tässä komission vuoden 2013 äh, kertomuksessaan hyvin selkeästi tuo esiin, että tämä ähm, lasku johtuu toimeenpanon merkittäviin muutoksiin vuonna 2012 1,8 miljardia kohesio-ohjelmista vuosille 2006 ja tämä 34 prosentin lasku äh, toimeenpanossa vuonna 2013 tuli vain osittain katettua 31 prosentin äh, toimeenpanon muutoksella vuonna 2013. Tämä aiheutti kahdeksan miljardin euron muutoksen. Komissio pyrkii antamaan kattavamman kuvan näiden ähm, maksukorjausten vaikutuksista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että äh, korjausten kokonaismäärä vuonna 2013 3,3 miljardia ylittää 600 äh, miljoonalla vuoden 2011-2013 anteeksi, 2009-2013 tason sel- selvästi siis ää, äh, näissä korjauksissa on kasvava trendi ja ne edustavat noin 2,1 prosenttia ähm, Euroopan unionin talousarvion maksuista. Mitä tulee sitten tärkeään kysymykseen, jonka esittelijä tässä esitti tässä tekstissään liittyen siihen, kuinka suuri osuus maksuista on laskettu mukaan vuosille 2014-2015 tuloina. Voin sanoa, että kyseessä on noin 2 miljardia, eli noin kaksi kolmasosaa tuloista. Noin 1,3 miljardia euroa, noin yksi kolmasosa ei vaikuta suoraan Euroopan unionin talousarvioon, sillä ei tukikelpoisia menoja on vaihdettu tukikelpoisiksi menoiksi. Euroopan unionin talousarviolla aiheutuva vaikutus esitellään tämän kesätauon jälkeen. Komissio tulee tarkoittamaan siitä lisätietoa. Nyt voisin kääntyä käsittelemään sitovia sitoumuksia vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämisessä Euroopan parlamentilta. Kuten tiedätte, syyskuun lopulla komissio tulee ja lokakuussa eh, tarjoamaan seurantakertomuksen nykyisestä tilanteesta. Erityisesti tulemme keskittymään eh, tarkastuksiin eri pääosastoissa ja eri toimintaohjelmien toimeenpanoon, eh, joiden suhtaan meillä on sopimus jäsenmaiden kanssa – me olemme jo saaneet vuotuisessa toimintakertomuksessa ja synteesikertomuksessa vuodelta 2013 nämä tiedot komissio ähm, tervehtii ilolla näitä positiivisia seikkoja ohjelmissa. Vuoden 2013 talousarvioluonnoksessa meillä on mukana yksityiskohtainen er-, arviointi Euroopan unionin tarjoamasta lisäarvosta ja 2020 ohjelmasta ja siihen liittyvistä lippulaivahankkeista kuten esittelijä tässä mietintöluonnoksessa mainitsee, komissio tulee äh, sanan artiklan 318 mukaisesti tulevaisuudessa tarjoamaan äh, kuluista äh, näihin, näissä ohjelmi, näihin ohjelmiin liittyen tarkempaa tietoa. Sitten maksamatta oleviin sitoumuksiin liittyen komissio tulee tulevaisuudessakin toteuttamaan niitä toimia, joita on pyydetty, jotta maksamatta olevien maksujen mahdollisesti epänormaalin korkea taso korjattaisiin. Komissio tulee esittelemään parlamentille ja neuvostolle tilintarkastukseen liittyen syyskuussa pitkän aikavälin kassa virtaan liittyviä tietoja. Tämä liittyy erityisesti maksamattomiin sitoumuksiin ja niihin seikkoihin, joita sitoumukset eivät kata tulevissa talousarvioissa. Paljon kiitoksia. Kiitos ennen kaikkea myös siitä, että on tärkeitä asiakirjoita luvassa, koska olemme tällä tilanteessa, joudumme käsittelemään hyvin intensiivisesti. Tämä ongelma ratkaistaan. Esittelijällä on nyt puheenvuoro. Ja an... Aluksi Derek Vounille kiitokset. Todellakin yliopistoille, pienille yrityksille ja alueille, niin niitä voida odottaa, että ne kestävät jotakin viivästymisiä ohjelmissa. Siksi olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Ja totta kai samaan aikaan budjetissa täytyy ponnistella siihen suuntaan, että julkisia verovaroja käytetään tehokkaasti, uskottavalla tavalla. Muuten neuvostoon kohdistuva arvostelumme ei ole uskottava. Nämä liittyvät toisiinsa. Ja tämä on se filosofia, joka on minun lausunnossakin. Olin iloinen siitä, mitä kollega äh, herra Kraft komissiosta juuri sanoi. On niin herra Kraft, että lausunto, tämähän on lausunto, te lausuntoon, lausuntoon annatte kymmenminuuttisen vastauksen. Herran pieksut, olemme todella saaneet aika paljon kaikenlaista aikaa viime kuukausina, jos tämä otetaan näin vakavasti. Tietysti olin erittäin iloinen tästä. Ja lukujen selittäminen, miksi esimerkiksi takaisin perimisen, perimisen luvut ovat alentuneet, otamme tämän tiedoksemme ja arvioimme sitä tietysti muualla. Kiitos vielä kerran tästä yksityiskohtaisesta vastauksesta, näistä tiedoista ja myös siitä ilmoituksesta, että seurantaa tulee tapahtumaan, jotka otettiin esille budjettivastuvapauskäsittelyn yhteydessä. Ja jos annatte vastauksiin, tällaisia arvioivia vastauksia, joita on mielenkiinnolla jatkomenettelyä, totta kai nytkin esitetyt komission vastaukset otetaan mukaan, huomioidaan tässä lausunnossa. Tämä näyttää vain nyt pitkän ystävyyden alku, ja voidaan vielä korostaa sitä, jos annatte meille käyttöömme sen, meidän käyttöömme sen paperin, jonka, jonka pohjalta juuri käytte puheenvuoron, koska se voi olla hyötyä meille, kun nyt ryhdytään budjetteja käsittelemään. Jos ei ole kommentteja, näin on saatu julkinen osa kokousta päätöksen. Meillä on meidän koordinaattorien kokous ja siksi on se hyvä, jos mahdollisimman pikaisesti sali saataisiin koordinaattoreiden käyttöön. Toivotan kaikille lepoisaa ja toivottavasti stressitöntäkin kesätaukoa ja olen iloinen, kun jälleen tapaamme 22.23. syyskuuta, maanantaina 22. syyskuuta kello 15. Kollega celli vielä. No it's possible to prevent... Onko mahdollista Onko mahdollista välttää tätä päällekkäisyyttä nyt näiden eri kokousten, eli komission ja sitten Ekon kokouksen välillä, niin että voisimme jatkaa töitä? Today the two commissioner... Uh... Eli komission kokous ja valiokunnan kokous ovat päällekkäin, olivat tänään päällekkäin. Voitaisiinko tätä välttää tulevaisuudessa? Kalenteri on joka vuosi haaste, koska aina on samanaikaisia kokouksia. Olemme pyrkineet välttämään samanaikaisia kokouksia budjettivaliokunnan kanssa, koska monet meistä ovat budjettivaliokunnassa, joten Ekon Ekon valiokunnan osalta tilanne on vaikea, paljon vai hyvin paljon vaikeampi. Siinä teidän täytyy sitten katsoa, missä missä vaiheessa aloitte vaihtaa kokousta, mutta jos, jos olette poissa budjetinvalvonnan kokouksesta, te menetätte jotakin, se on selvää. Katsotaan, mitä voidaan tehdä, mutta toivotan kuitenkin hyvää kesätaukoa, lepoa ja jatkamme nyt koordinaattorin kokouksella kahden minuutin kuluttua.